ongelma. Joten toivotan tervetulleeksi Suomen puheenjohtajavaltion aloitteen keskustella tästä Koreperissä. Me todella toivomme, että jäsenvaltiot löytävät yhteisen kannan, koska jos neuvosto ei muuta kantansa, voimme keskustella tästä loputtomiin Euroopan parlamentissa, mutta mikään ei muutu. Meidän kantamme on aivan selvä, valitettavasti neuvosto ei ole tästä asiasta laisinkaan varma. On tärkeää selvittää oikeusperusta, mikä tämän toimen oikeusperustan pitäisi olla. Onko se asettautumisen vapaus vai pitäisikö meidän ehkä yrittää veroharmonisointia? on tarpeen, että äh, komission neuvosto ja oikeuspalveluyksikkö kokoontuvat ja ratkaisevat tämän oikeudellisen ongelman, koska ne äh, pystyvät sen ratkaisemaan, niin sitten ehkä tilanne äh, etenee. Koska muuten vaarana on se, että jäsenvaltiot etsivät jotain muita syitä, miksi tätä ei hyväksyttäisi. Siksi pyytäisin, että Suomen puheenjohtajavaltio tekee kaikkea se, jotta tämä tilanne etenisi. Paljon kiitoksia kollega Pospisil ja sitten kollega Garcia del Blanco kaksi minuuttia. Muchas gracias, presidente. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri, hyvät edustajat. Yritys tai suuryritys, joka toimii Euroopassa, toimii itse asiassa kaikkein vakaimmilla markkinoilla, markkinoilla, joissa on todellinen eh, oikeusvarmuus verrattuna koko muuhun maailmaan. Olisi ihan loogista kertoa, mitä täällä tehdään, eli kuinka paljon työntekijöitä heillä on, mitkä ovat operatiiviset tiedot ja minkälainen eh, osa sen tehtävistä todellakin liittyy sen yrityksen tehtäviin, mutta niistä on yhä vähemmän tietoa. Silloin kun jotkut näistä yrityksistä jotain tietoa julkaisevat, niin me olemme aina ihmeissämme. Viime viikolla Netflix esimerkiksi kertoi viimevuotista tiedoista, tuosta 5 miljardin liikevaihdosta oli kyse ja 600 miljoonaa suurin piirtein olivat voittoa. Minun maassani esimerkiksi Espanjassa, missä mm, he toimivat, siellä on noin kolme tuhatta euroa vain ilmoitettu. Eli he ovat maksaneet vähemmän verotuloja kuin minun eh, lähilihakauppani. Puhutaan maakohtaisesta raportoinnista, niin kyseessä on se, että tarvitaan kunnollinen malli, että on oikeanlaiset välineet, jotta voidaan varmistaa, että verot todella maksetaan sinne, missä toiminta tapahtuu. Jotkut näistä yrityksistä, jotka ovat EUn ulkopuolelta, toimivat sisämarkkinoillamme samalla tavoin kuin kaikista eh, Eh, pahimmat eh, kaivosyritykset kolmansien, kolmannessa maailmassa, eli eh, annetaan vain muutama huonosti palkattu työpaikka. Kun tästä asiasta puhutaan, hyvä ministeri, niin ei puhuta ihan mistä tahansa asiasta, vaan siitä, onko meidän mallimme ja demokratiamme vakaa, kun nyt maailmanlaajuisesti tapahtuu muutoksia, niin kansalaiset odottavat paljon hallituksilta, mutta hallitukset eivät pysty vastaamaan kansalaisilta kansalaisten eh, odotuksiin siksi, että verotuloja ei ole ja siksi koko järjestelmään suhtaudutaan kielteisesti ja jopa vihamielisesti. Kiitoksia. Sitten kollega Garicano, yksi minuutti. Senora ministra, Hyvä ministeri, se mitä parlamentti tänään pyytää on, yksinkertainen asia ja sen pitäisi olla täysin mahdollista. Me haluamme avoimuutta, haluamme tietää kuinka paljon maksetaan ja minne. Ja jos emme tiedä edes E, niitä tietoja, että kuinka e, hyvin verot maksetaan eri yritysten taholta eri maissa, niin ei voida edes aloittaa toimintaa, vaikka tämä on yksi tämän parlamentin suurimpia ongelmia. Me emme voi saada kansalaisten luottamusta takaisin tällä tavalla. Emme saa Euroopan unionin kansalaisten luottamusta jos emme pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan. On yrityksiä, jotka eivät veroja maksa ja on maita, jotka auttavat näitä yrityksiä. Vuonna 17 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, mutta ei ole vielä voitu edes aloittaa neuvotteluja siitä syystä, että neuvosto ei käsitellyt tätä päätöslauselmaa. Meidän pitää ratkaista tämä ongelma. Se on todella kiireellinen asia, että voidaan kansalaisten luottamus palauttaa Eurooppaan. Kiitos. Kiitoksia kollega Garicano. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Hautala. Mrs. Ähm, Minister, I believe you... Hyvä ministeri, ymmärtääkseni olitte paikalla eh, vihreiden kanssa, kun tämä eh, lause kirjoitettiin Suomen hallitusohjelmaan kesällä. Suomi tukee ratkaisuja, jotta torjattaisiin ja ehkäistäisiin veroparatiisien eh, toimintaa sekä Euroopan unionissa että maailmanlaajuisesti, jotta varmistetaan, että yritysvoitot ja muu tulo verotetaan avoimella tavalla kiitän tästä äh, politiikan muutoksesta, joka on nyt tehnyt sen äh, mahdolliseksi, että Suomi ehdottaa, että äh, avataan tämä monen vuoden jumi. Ja tänä perjantaina puheenjohtajavaltiolla on kultainen mahdollisuus ähm, pitää kiinni tästä hallitusohjelman sanoista. Euroopan parlamentti äh, luottaa teihin. Äh, murtakaa tuo äh, pattitilanne neuvostossa, niin saatte hyvin paljon ystäviä täällä parlamentissa ja muuallakin. Haluaisin sanoa niille jäsenvaltioille, jotka ovat vastustaneet ja ehkä vieläkin vastustavat tätä ehdotusta. Hävetkää. On häpeällistä, että parlamentti on muistettava neuvostoa sen velvollisuudesta saattaa päätöksen ensimmäinen käsittely. Joten onnea. Ja koska Suomi on eturintamassa avoimuudessa, olisi erittäin tärkeää, että julkaisisitte tuon työryhmän kokouksen tulokset, mukaan lukien jäsenvaltioit ja niiden kannat tässä erittäin tärkeässä asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Hautala ja seuraavaksi kollega Ferber, puolitoista minuuttia. Niin, kiitos paljon puhemies, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. On kyllä hiukan ikävää, että joudumme käymään tänään tätä keskustelua, koska neuvosto on ottanut kannan, joka vaatii lisäkysymyksiä. Meillä on jo julkinen maakohtainen raportointi saatu aikaiseksi joidenkin tahojen osalta, eikä se tarkoittanut maailman loppua, aivan päinvastoin. Avoimuus on johtanut siihen, että monenlaiset mallit, toimintamallit on jätetty syrjään pankeissa esimerkiksi. Tällä kaudella on todella pyritty tasapainoiseen ratkaisuun. Otetaan oikeutetut yritysten, mutta toisaalta kansalaisten toiveet huomioon hyvässä tasapainossa. Kuitenkin tämän päivän keskustelu on sanonut aikaiseksi sen, että neuvoston työryhmä kokoontuu perjantaina. No, mutta jos on niin, että aina tarvitaan täysistuntokeskusteluja, että saadaan työryhmät liikkeelle, niin se on kyllä ikävää. Toivoisin todella, että suhtaudutte tiukasti jäsenvaltioihin ja huolehditte siitä, ettei kiistellä oikeusperustasta, vaan päästään sopimaan sisällöstä, jotta lopulta voimme huolehtia siitä, että täällä Euroopan unionissa ei ole enää veroparatiiseja. OECDssä emme ole uskottavia, jos meillä on jopa Euroopan unionissa veroparatiiseja. Tämä on teidän vastuunne neuvoston puheenjohtajavaltiona. Me luotamme teihin. Kiitos. Kiitoksia kollega Ferber ja seuraavaksi kollega Völken puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Tupurainen te puhuitte edistyksestä äh, neuvostossa. Minä en näitä edistysaskelia tunnista. Me olemme kolme vuotta odottaneet, että jäsenvaltiot liikahtaisivat tässä erittäin tärkeässä asiassa, nimittäin äh, julkista maakohtaisessa raportoinnissa. Mitä ne ole tapahtunut? Äh, neuvosto jumittaa huolimatta LuxLeaksista Panama-papereista, paratiisipapereista. Tämän on nyt loputtava. Avoimuus Euroopan unionissa verotuksessa on avain veronkierron torjumiseksi ja kansalaiset Euroopan unionissa ansaitsevat sen, että he tietävät, maksavatko monikansalliset yritykset veronsa. Ja tässä olen eri mieltä kollega Beckin kanssa AFDstä, joka yritti estää tämän ja tämä osoittaa, että hän ei kansalaisten puolesta työskentele. Kuitenkin viime vuonna EPP vielä oikeusasiavaliokunnassa esti sitä, että teemme, esitämme kysymyksen tästä tärkeästä aiheesta. Olisimme käyneet keskustelua aikaisemmin. Ja ö, olen iloinen, että tämä parlamentti on yksimielinen siinä, että sanoo, että neuvosto on nyt toimittava. SND-ryhmä tukee sitä, puolueeni tukee sitä, mutta kuten jo ö, Rova Regner sanoi, erityisesti Saksassa ö, Ähm, hallitus, äh, tämä unionipuoli vastustaa tätä ja nyt meidän on varmistettava, että äh, tämä äh, toimii. SPD on tehnyt kotiläksynsä, Olaf Scholz ja muut haluavat, että tässä asiassa etenee. Nyt pitää päästä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos kollega Völken ja sitten kollega Kova Rikke, yksi minuutti. Thank you. Um, thank you, President, Madam Minister. Kiitos puhemies, hyvä ministeri. Tämä ehdotus, joka koskee suuria monikansallisia yrityksiä, se haluaa lisätä avoimuutta ja vähentää voittojen siirtoa. Tämä on tärkeä asia myös PK-yrityksille, jotka kilpailevat näitä yrityksiä vastaan, mutta ne eivät kuitenkaan pysty tällä lailla eh, veroja maksamaan eri aloilla. Ja tämä korostaa sitä, että on tärkeää, että verotetaan tuloja siellä, missä voittoa syntyy. Ja Tämä on myös hyvä tapa edistää avoimuutta, kun ajatellaan digitaalista taloutta. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että nykyinen tilanne ei vastaa digitaalitaloutta ja siksi tarvitaan uudenlaisia sääntöjä. EU voi toimia tehokkaasti, jotta voidaan puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun, jos pystytään toimimaan yhtenäisesti, ei ainoastaan sisämarkkinoilla, vaan myös kansainvälisesti. Kiitos. Kiitoksia kollega Kovasik ja sitten kollega Gigold puolitoista minuuttia. Danke, ist... Kiitos puhemies. Minä en pysty ymmärtämään, eivätkä monet kansalaisetkaan sitä, miksi Euroopan jäsenvaltioiden enemmistö sallivat sen, että veroparatiisit vievät heiltä verovaroja. No, hallitukset voisivat estää tämän verodumppauksen, mutta mitään tehokasta ei tällä saralla tehdä. Tämä ei ole reilua kilpailua, eikä tämä ole verotuksen osalta oikeudenmukaista. Kun ajatellaan kristillisdemokraattia, sosiaalidemokraattia, liberaaleja ja vihreitä, me haluaisimme tällaista oikeudenmukaisuutta. Avoimuusehdotus maakohtaisen raportoinnin osalta on ollut pöydällä jo pitkään. Ehdotus tehtiin vuonna 2000 2014 ja me halusimme tehdä päätöksemme vuonna 2017 pikkumuutoksin. Ja sitten tämä on ollut jumissa jäsenvaltioiden pöydällä neuvostossa. Hallitukset tässä estävät reilun kilpailun ja verotuksen oikeudenmukaisuuden. Tässä ei ole ainoastaan veroparatiiseja, vaan myöskin SPD Saksassa – nyt on sanottu, että tuetaan tätä ehdotusta, mutta katsotaan sitten perjantaina, mitä tapahtuu. Silloin nähdään, muuttaako suuri koalitio kantaansa, jotta saadaan lopulta enemmistö tälle tärkeälle kysymykselle oikeudenmukaiselle verotukselle. Me tarvitsemme vihdoinkin toimia verodompausta vastaan. Kiitoksia kollega Giegold ja nyt kollega Karas puolitoista minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, tässä keskustelussa näkyy eräs asia, jonka kuulimme tänään jo Jean-Claude Junckerilta. Se, mitä äh, pitää tehdä, sen me tiedämme, mutta äh, tämä äh, jumitus johtuu kansallisista puoluepoliittisista peleistä jäsenvaltioissa, jotka haluavat profiloitua Euroopan vastaisiksi eikä Euroopan myönteisiksi ja tällä tavoin heikennetään tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tämä on vastuutonta. Tässä tämä on juuri kyse. Meidän on laajennettava maakohtaista raportointia, koska tällä tavoin voimme valokeilalla osoittaa veronkiertäjiä. Ja tässä on kyse avoimuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Mehän olemme jo osoittaneet, että tämä on mahdollista. Pankeissa olemme maakohtaisen raportoinnin ottaneet käyttöön ja ensimmäisenä vuonna huomasimme, että 628 miljoonaa euroa voittoja tuotetaan valtioissa, jos ei ole yhtään työntekijää miksi tätä menestyvää mallia emme laajenna automaattisesti suuryrityksiin ja niiden taseisiin? Mitä me oikeastaan haluamme piilotella? Meidän on edistettävä enemmän oikeudenmukaisuutta, avoimuutta, nopeutta ja vähemmän pattitilanteita, enemmän toimintakykyä Euroopan unionille. Sitä kansalaiset haluavat. Kiitoksia kollega Karas ja seuraavaksi kollega Fernandes puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Audiovisuaalisen sisällön alusta, josta puhuttiin aikaisemmin, eh, siellä otettiin Londromat, siellä tuli ensi Londromat eh, elokuva, jossa on Antonia banderasia, veristriipiä Siinä puhutaan kaikenlaisesta kierrosta, jotta voidaan välttyä verojen maksamiselta kaikenlaisilla tempuilla. Mutta tämä on myös esimerkki siitä, mm, että on sellaisia, jotka tuottavat tällaisia elokuvia, eivätkä kuitenkaan maksa veroja omassa maassaan. Täällä ollaan tiettyä mieltä siitä, kenen pitää, minkälaisella tasolla vero pitää maksaa, mutta kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että verot pitää maksaa, eikä voi olla minkälaisia laillisia tai laittomia tapoja tänne ne maksamatta. Ja kuten on sanottu, rahoituslaitokset jo julkaisevat tiedot kaikista näistä seikoista, eikä ole tullut minkäänlaisia merkittäviä ongelmia ja on vaikea ymmärtää, että kolme vuotta sen jälkeen, kun direktiivi tässä parlamentissa hyväksyttiin, neuvosto on ollut kykenemätön etenemään neuvotteluissa. Ja myös todella surullista, kuten täällä kollega aikaisemmin sanoi, että on jääty odottamaan sitä, että parlamentti tämän keskustelun järjestäisi ennen kuin minkäänlaista suuntaantavaa neuvottelua aletaan käy, aletaan käymään. Ja minä haluaisin pyytää, että rouva ministeri nyt eh, aloittaisi nämä neuvottelut niin, että saataisiin todellinen lopputulos aikaiseksi. Fernandez. Kiitoksia kollega Fernandes ja seuraavaksi kollega Karlsbru, yksi minuutti. Herr talman. Arvoisa puhemies. Avoimuus, reilun pelin säännöt ovat kulmakivi hyvin toimivassa yhteiskunnassa ja välttämättömiä kysymyksiä, jotta sisämarkkinat voivat toimia. Julkinen avoimuus ja tarkastus parantaa pelisääntöjä yrityksissä ja lisää kansalaisten luottamusta järjestelmään. Veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu haittaa tätä luottamusta, estää kilpailua ja haittaa sen aseman, joka hoitaa tehtävänsä oikein. Tämä iskee erityisesti pk-yrityksiin. Siksi on niin tärkeää, että teemme työtä kunnon avoimuuden puolesta. Muuten pidemmällä aikavälillä haittamme hyvinvoinnin ja demokratian tulevaisuutta. Meidän on osoitettava EUn kansalaisilla, että EU voi hoitaa nämä ongelmat ja siksi nyt on korkea aika saada nämä säännöt käyntiin, jotta huolehditaan oikeudenmukaisista pelisäännöistä sekä pienille että suurille yrityksille sisämarkkinoilla. Kiitos. Kiitoksia kollega Karlsbru ja seuraavaksi kollega Tussaan yksi minuutti. Merci. Kiitos. Hyvät kollegat, Eurooppaa tai oikeutta ei saada, jos ole verotusoikeutta. Veronkierto on todellinen sosiaalinen myrkky, sillä valtava määrä verotuloja menetetään EU:ssa joka vuosi. Kyseessä on eh, tuhat miljardia euroa. Tämä on yhtä paljon kuin kaikkien maiden terveyskulut yhteensä. Miten voidaan sanoa, että ilmastoasioihin ei ole rahaa, kun veroparateisissa on valtavasti rahaa? Tämä myös turvallisuudelle vaaraista, koska veroparatiisit mahdollistavat terrorismin eh, rahoittamisen. Ei voida sulkea silmiä siltä, että ihmisten kimppuun käydään näin ilman, että tällä tavoin pyritään niiden resurssit saamaan käyttöön. On tärkeää, että jäsenvaltiot hyväksyisivät tämän direktiivin. Näin voidaan rangaistusten välttäminen eh, lopettaa ja päästä oikeudenmukaisuuden suuntaan. Kiitoksia kollega Tussa ja nyt sitten puhelista ulkopuolelta on ainoastaan kollega Velka. Thank you. Uh, Kiitoksia. Niin paljon on sanottu, että haluaisin lisätä yhden asian eh, vain. Tämä asia, josta tänään keskustelemme, on paljon tärkeämpi kuin markkinoiden avoimuus, kilpailukyky, talousasiat. Tässä on kyse luottamuksen palauttamista, kansalaisten luottamuksen palauttamisesta. Itse asiassa Euroopan parlamentin vaalikampanjassa me varmaan kaikki sanoimme, että haluamme, että tämä asia ratkaistaan vihdoinkin. Tämä asia on odottanut jo vuodesta 2017, kun asiasta äänestimme. Joten haluaisin vain sanoa, että kun me täällä saarnaamme eh, verotuksellista avoimuutta Euroopan unionissa, olemme hyvin kaukana siitä. Neuvosto eh, on pysäyttänyt asian etenemisen kolme tai ehkä enemmänkin puheenjohtajavaltiota ovat asian pysäyttäneet, joten nyt vetoan Suomen puheenjohtajavaltion. Voitte olla todellinen muutosjohtaja Euroopassa ja neuvostossa. Meidän pitää tehdä se, mistä saarnaamme. Kiitoksia kollega Belka. Tähän päättyy puhujat puhujalistan ulkopuolelta ja lopuksi ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies, arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Suurkiitokset tästä keskustelusta. Siitä, että esititte täällä eri kantojanne. Minä olen merkinnyt tarkkaan muistiin huolenaiheenne ja varmasti kerron neuvostossa kollegoille näistä huolenaiheista. Vielä pari sanaa Tämä tulee veroavoimuuteen Euroopan unionissa, niin automaattinen tiedonvaihto jäsenvaltioiden veroviranomaisten kesken hallinnollisen yhteistyön direktiivin alla on asioita laajennettu viidesti. 2018 lähtien veroviranomaiset saavat pääsyn maakohtaisiin raportteihin, jotka koskevat suurimpien monikansallisten yritysten tietoja. Tämä on hyvä asia. Toiseksi vuodesta 2020 tieto mahdollisesta verosuunnittelusta rajat ylittävästi on asia, joka pitää tuoda veroviranomaisen tietoon. Tämäkin on hyvä asia. Kuitenkin haluaisin painottaa sitä, että Suomi puheenjohtajakaudellaan haluaisi viedä tätä asiaa eteenpäin. Tämä on työmme tavoitteena. Voitte luottaa siihen, että meillä on sama intressi kuin teillä siinä, että edistetään tätä asiaa mahdollisimman nopeasti. Me olemme puheenjohtajan valtiona päättäväisiä ja aiomme todella tehdä parhaamme, jotta saadaan mahdollisimman paljon edistystä aikaiseksi. Samanaikaisesti, ja kuten täällä on jo mainittu, minä henkilökohtaisesti totta kai kerron teille, miten edistystä tapahtuu neuvoston puolella. Kiitos oikein paljon jälleen tästä oikea-aikaisesta ja tärkeästä keskustelusta. Kiitos teille, puhemies. Dank, Frau. Paljon kiitoksia, hyvä ministeri Tuppurainen. Keskustelu päättyy tähän. Äh, tässä meillä on kuuden ryhmän yhteinen päätöslauselma tästä kohdasta äh, esityslistaa. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan torstaina. Seuraava kokous on huomenna äh, keskiviikkona kello yhdeksästä eteenpäin ja kello 15. Esityslista on parlamentin nettisivuilta löydettävissä ja toivotan kaikille hyvää yötä ja ne, jotka eivät ole vielä syöneet, heille toivotan hyvää ruokahalua, nukkukaa hyvin, istunto on päättynyt.